myös sopii sitten puheenjohtajan ilmoituksiin neuvoston kantaa ensimmäisessä käsittelyssä, mitä tulee EUn lentoasemien melurajoituksiin. Tästä kerrottiin toinen huhtikuuta täysistunnossa 62 artiklan mukaisesti työstyksen mukaisesti neuvoston kanta otetaan ensimmäisenä kohtana vast, esityslistalle vastuuvaliokunnassa sen jälkeen, kun tästä on tiedotettu. Esittelijä ehdottaa, että hyväksytään neuvoston kanta ilman mitään tarkistuksia. 16 tarkistus on tehty, ja, mutta minun täytyy kuitenkin tästä nyt virallisesti ilmoittaa näin, koska täysistunnossa tämä tällä tavalla esitettiin pöytäkirjan hyväksyntä 17.18.3. Ja huhtikuun alusta sopiko nämä teille? Kiitos. Sitten melurajoitukset lentoasemilla. Suositusluonnos esittelijänä herra Lightfield, tämä on toinen käsittely. Sitten äänestämme, voimmeko testata ensin, että laitteet toimivat. Äänestys alkaa. <laughs> Has everybody voted? No. Onko äänestetty? Kukaan ei ilmeisesti yritä visakorttia käyttää tässä. Äänestys päättyy. Kaikki kunnossa. Herra Gross sitten antaa käsimerkin kortin Sitten 15 tarkistusta josta äänestämme yhtenä ryhmänä. Kaik puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää, hylätty. Niin ylös on oikeastaan kiva, että heti tässä lopetamme ennen kuin juuri alettiinkaan, Michael. Sitten loppuäänestys äänestää. Ai anteeksi vielä 14. Tarkistus numero 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Fifteen is a deletion. 15 on poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. As everybody voted, the vote... Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 19 puolesta, 4 vastaan, ei tyhjää ääniä. Hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Onnittelemme siis herra Lightfriedia. Sitten seuraavaksi puheenjohtajan loppukommentit tämän vaalikauden lopuksi. Ehkä olette nähneet tämän kirjan Ilmeisesti se on jaettu teille lokeroihinne. Tosi hyvännäköisiä jäseniä näiden valokuvien perusteella tässä valiokunnassa on, mutta voitte itse, itse siihen tutustua. Ja lisäkopioita voitte saada, saada tarvittaessa sihteeristöltä. Tämä on hiukan erilainen sikäli kuin viimeksi, että nämä valokuvat ovat niiden mietintöjen yhteydessä, joita olette laatineet. Meistä tämä oli mukava pikku lisä. Niin mistä voit sitten nähdä. Ja tällä on nyt sitten laadittu, niin kuin olitte aikaisemmin pyytäneet. Mielestäni tämä on ihan hyvin suunniteltu. Ihan muutama loppukommentti, jos sallitte puheenjohtajalle. Tämä päättää valiokuntatoimintamme, paitsi että vielä on ensi viikon täysistuntoäänestykset jäljellä. Tämä on erittäin kiireinen kausi tässä valiokunnassa, erityisesti tämä loppupuoli. Tämähän on todettu aikaisemminkin, mitä tulee tähän lainsäädäntöön kun se tulee aika myöhässä vaiheessa, mutta kiirettä todellakin on pitänyt. Ensinnäkin minun täytyy kiittää teitä kaikkia kovasta työnteosta näiden viiden vuoden aikana tässä valiokunnassa. Ei tämä koske pelkästään täysjäseniä, vaan myös varajäseniä. Meillä on aika aktiivisia varajäseniä myös. Kun katsoo, mitä olemme tehneet viimeisen viime viiden vuoden aikana, olemme tehneet paljon työtä, joka on mielestäni hyödyttänyt kyllä liikennesektoria kautta Euroopan. Tietysti paljon on jäljellä vielä työtä, jotta voidaan integroida paremmin liikennejärjestelmä EU-ssa kuin se nyt on. Mutta näihin asioihin menee jonkin verran aikaa ja meidän pitää pystyä vakuuttamaan jäsenvaltiot tukemaan näitä hankkeita myös. Haluaisin myös kiittää henkilökuntaa liikennematkailuvaliokunnassa, niitä, jotka nyt ovat vielä paikalla ja niitä, jotka aikaisemmin olivat täällä, mutta siirtyvät sitten muihin tehtäviin. Haluan kiittää myös vahtimestareita heidän tekemästään työstä. Kuljettelen näitä kaikkia asiakirjapapereita paikasta toiseen ovat olleet ystävällisinä aina paikalla, kun olemme saapuneet. Ja kuten sanoin, joskus hiukan huumoreikanut mukana ja he ovat varmistaneet, että kaikkein tämä tärkein paperi, jonka allekirjoitamme on täällä valmiina odottamassa, joten kiitän vahtimestareita. Ja tietenkin haluan kiittää myös tulkkeja, koska minä olen tällainen klassinen esimerkki siitä, että ilman tulkkeja en pystyisi hommaani hoitamaan. Usein laskemme leikkiä siitä, että puheen on ongelmia vähän englannin kanssa, saatikka sitten muiden kielten kanssa. Mutta haluan kiittää tulkkeja, koska tämä, se on vaikea tehtävä istua kolme tuntia enemmänkin kerralla tulkaten, mitä me täällä sanomme. Ja kollegat, tämähän on kyllä aika teknisluontoinen valiokunta. Kuitenkin he pystyvät tähän erittäin ammattitaitoisesti ja tehokkaasti. Haluan kiittää kaikkia tulkkeja kaikissa tulkkikopeissa heidän työstään. So now we, we move on. Nyt mennään eteenpäin. Matjo ja minä minua tullaan sitten kuulustelmaan joskus tuossa uudessa valiokunnassa tulevaisuudessa. Ne teistä, jotka haluavat tulla uudelleen valituksi, toivon teillä kaikkea hyvää. Ja onnea ne, jotka jäävät, jäävät pois to, tai eläkkeelle. Toivon pitkää eläkeaikaa ja ilosta sellaista. Ja toivottavasti pidämme yhteyttä. Haluan kiittää myös komissiota erityisesti tätä miestä, jonka näemme jatkuvasti päivästä toiseen viikossa toiseen. Kiitämme myös teitä kaikista ponnisteluistanne ja avustanne ja tietysti ryhmän henkilökuntaa. Tehän aina toimitatte näitä eri papereita meille ja pidätte meidät kurissa tavallaan. Ja sitten omalle, oma henkilökuntamme on aina ollut meidän takanamme varmistamassa sen, että pysymme raiteilla ja teemme hyvin työtämme. Mutta nyt kun menemme kaikki eteenpäin, toivotan liikennevaliokunnalle, henkilökunnalle kaikkea hyvää ja menestystä uudessa valiokunnassa. Olen aivan varma, että se ei kyllä tule olemaan näin hyvä valiokunta kuin tämä oli, mutta sehän johtuu siitä, että tämä on paras valiokunta Euroopan parlamentissa todella paras. Ja syy, miksi se on kaikista paras, johtuu siitä, että A, teemme työtä teidän kanssanne, vai mitä Michael siellä? Niin teidän jäsenten takia tämä on todellakin Euroopan parlamentin paras valiokunta. Kiitän teitä kaikkia tuestanne. Onnea menestystä, mihin sitten ryhdyttäkin ja minne sitten matkanne teidät vie jatkossa. Onnea kaikille! I have to announce the date and time of the next <laughs> meeting is the... täytyy ilmoittaa seuraavan kokouksen aika 7. heinäkuuta kello 15. Äh, niin, ensinnäkin haluaisin myöskin kiittää muita. Ensinnäkin sinua, jos valiokuntatyö on suinut näin hyvin, niin se johtuu myöskin erinomaisesta yhteistyöstä eilen oli erittäin mukava ilta niille, jotka pääsivät paikalle. Me tiedämme, että siltojen rakentaminen on tällä alalla erittäin tärkeää. Emmekä ole ainoastaan yrittäneet tehdä tätä Euroopassa, vaan valiokunnassa olemme monissa kohdissa luoneet siltoja monien kantojen välille. No, Tietenkään kaikki nyt ei onnistu rajat ylittäen, mutta meillä kuitenkin tärkeissä kohdissa ja tärkeiden tavoitteiden osalta olemme pystyneet toimimaan ja päässeet tavoitteeseen. Tietysti haluaisin kiittää myöskin sihteeristöä. Kaiken kaikkiaan olemme tehneet erittäin hyvää työtä ja eilen keskustelimme edeltäjäsi kanssa, ja hän itsekin sanoi, että on lähestulkoon onni, että sihteeristömme on näin asiantunteva. Se, joka haluaa olla liikennevaliokunnassa, niin ainakin hän saa hyviä neuvoja. Aikaa ehkä ei riitä, mutta neuvoja ainakin saa. Ja tämä koskee myöskin poliittisten ryhmien työntekijöitä ja ne, jotka tekevät mietintöjä tietävät, että sihteeristön jäsenten välinen yhteistyö on myöskin tärkeää ja tätä taitoa on hyvin kehitetty. Sitten tulkit ja kaikki muut. Saksankielisenä aina ihailen tulkkeja. Siellähän täytyy hallita Saksan Saksa, Itävallan Saksa, Luxemburgin Saksa, Bayerin Saksa. Eli jo yhden kielen osalta on hyvin paljon variantteja. Eli Saksan kopissa on jo jouduttu selviämään kaikenlaisesta. Eli todellakin haluaisin kiittää teitä näin menestyksekkäästä työstä ja se on myöskin osittain tulkkien ansiota. 180 ehdotusta on tehty, tai äh, on käsitelty tässä valiokunnassa, ja me olemme yleensä aina saaneet niille laajan enemmistön. Ei siksi, että tulos oli huono, vaan siksi, että tulos oli niin hyvä. 50 lakiehdotusta. Eli nyt haluaisin vähän puhua komission suuntaan ja kiittää komissiota ja kysyisin, eli pitäkää kiinni liikenneasioista. Meidän täytyy muistaa teollisuus- ja ympäristöalat aina Mutta tässä valiokunnassa nämä asiat ovat parhaissa käsissä ja toivon, että komissiossa, myöskin seuraavassa komissiossa on riittävästi voimaa edistää liikkuvuutta ja liikennettä ja käsitellä sitä omana asiakokonaisuutena eikä minään ala-alueena. No sitten lopuksi jotain, mitä olen oppinut sinulta, kun kysytään, mitä monissa äänestyksen sanot lopuksi. Eli toivottavasti kaikki ovat tyytyväisiä ja voin sanoa, että minä olin täällä viiden vuoden ajan tyytyväinen, kun siellä olit puheenjohtajana. Thank you much, Said. I've got Said and Jazeen, Michael. Eva, Said. Brian, um, ehm, ik, ik sluit me natuurlijk aan bij de woorden van, uh, van dank die jij hebt uitgesproken naar... Niin, kiitos Brian sinä osoitit kiitokset meille. Minäkin haluan vielä kiittää kaikkia niitä, jotka ovat kulisseissa vaikuttaneet toimimme onnistumisen parlamentissa. Haluaisin kiittää henkilökuntaa, kaikkia henkilökunnan jäseniä, tulkkeja ja myös muuta henkilökuntaa. Kaikki he ovat kiitosten arvoiset. He ovat myös myötävaikuttaneet lopputulokseen. Haluan kiittää myös sinua, puheenjohtaja. Pienessä eilisiltaisessa tapaamisessamme jo puhuin tästä aiheesta, mutta vielä kerran totean, että olet parlamentin yksi kokeneimmista puheenjohtajista – yksi pitkä aikaisimmista jäsenistä puheenjohtajana ja hallitset täysin liikennesektorin. Olet ollut mukana lähestulkoon kaikissa aiheiden käsittelyissä, joita meillä on ollut viimeisten vuosien, vuosikymmentenkin aikoina. Me kaikki varmasti voimme yhtyä siihen tunteeseen, että todella olet sitoutunut tehtäväsi, jotta saamme tällä alalla edistystä aikaiseksi Euroopan tasolla. Arvoitan, arvostan kovasti sitä, mitä jo tässä kuulimme, niitä kiitoksia, joita sinulle osoitettiin. Ja näissä olosuhteissa varmaankin valiokunta sitten kuulee sinua ja sitten huomaat, mitä tapahtuu, kun on tiukka valiokunta esittämässä tiukkoja kysymyksiä ja sitten myös tiukka puheenjohtaja vielä päälle katsomassa. Me tiedämme, että osa meistä ei, ei palaa parlamenttiin. Tiedän, että on tiettyjä jäseniä, jotka eivät ole ehdolla. Me olemme tehneet yhteistyötä ja tämän valiokunnan yksi ominaispiirre on se, että tässä, täällä vallitsee rakentava yhteistyön henki, jonka kautta olemme päässeet ratkaisuihin. Toki meillä on näkemyseroja, mutta ne eivät estä sitä, että saamme aikaiseksi sellaisen tuloksen, joka tarkoittaa meille edistysaskelta. Politiikassa on tärkeää se, että saadaan aikaiseksi tuloksia ja tämä pätee meidän valiokuntaamme. Olemme saaneet aikaan tuloksia. Toivon kaikille kampanjointiansa aloitteleville menestystä ja toivon, että heidät valitaan uudelleen. Ja kaikille muille toivotan uudessa elämänsä luvussa kaikkea hyvää. Kiitos. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch ganz... Kiitoksia. Minäkin haluaisin sydämellisesti kiittää kaikkia kollegoita. On ollut hienoa tehdä työtä tässä valiokunnassa sihteeristön, avustajien, neuvonantajien kanssa – ja sitten komissiosta, onko täällä joku tänään komissiosta? On. Eiku ei, on. Ja tietysti myöskin tulkkeja haluan kiittää. Ja Brian, haluan kiittää sinua. En ikävä kyllä eilen päässyt paikalle ja olin todella harmissani, mutta itse Saksassa olen listalla, jotka ovat tärkeitä, olen siellä korkealla siellä. Eli itse olin Saksassa eilen eikä päässyt paikalle, mutta sitten tästä äänestyksestä. En nyt halua pitää mitään pitkää puhetta, mutta on todella ollut hienoa olla tässä valiokunnassa ja olen kirjoittanut kirjan, Brian. En nyt kaikkia puheenjohtajia valiokunnassa tunne, mutta olen ollut toisessa parlamentissa, täytyy sanoa, että jos voisin antaa Oscarin, niin sinun sen myöntäisin, koska et ole ainoastaan hyvin asiantunteva ja mukava, vaan myöskin erittäin oikeudenmukainen hyvin harvoin tuntui, että jotenkin olisit puolueellinen. En edes tiennyt aluksi, mistä puolueryhmästä olisit, koska olit niin oikeudenmukainen. Ja se on tietysti erittäin hienoa, koska sillä tavalla valiokunnan puheenjohtajan pitääkin toimia. Meillä kaikilla on omat poliittiset kantamme, mutta jos istuu edessä, niin silloin tietysti on kanta, mutta pitäisi antaa puheenvuoro kaikille. Ja tämä on erittäin hyvin onnistunut täällä aina, ja mielestäni se oli hienoa koska demokratia elää juuri siitä, että mielipiteiden monimuotoisuus sallitaan ja sitten eri kannat saavat puheaikaa ja siitä haluan kiittää. Ja nyt minä täytyy ikävä kyllä lähteä, olen pahoillani, mutta varmaan nähdään vielä täysistunnossa ja toivottavasti näen teistä mahdollisimman monet vielä uudestaan ja kaikille muille toivotan kaikkea hyvää ja toivottavasti nähdään vielä joskus. Well, thank you, Zin. Just in case our visitors... Kiitoksia. Niin, vierailijoita, jos te päätätte, niin itse asiassa kyllä olen sosiaalidemokraattisesta ryhmästä tai britti Labour-puolueesta. No ehkä nekin voisivat kyllä kyseenalaistaa tämän, mutta näin se on. Sitten Iva. Minäkin haluan yleisesti kiittää kaikkia. Haluan sinua kiittää, Brian. Olet ollut erittäin brittihuumoritoilla varustettu puheenjohtaja. Tällainen pieni musta huumori liikennepolitiikassa, kun ajatellaan vaikka näitä päästöjä, niin se on ihan sopivaa. Ja haluaisin kiittää kollegoita asiantuntemuksesta, vaikka aina emme ole samalla kannalla, se on ihan selvää. Ja kun ryhmämme täällä hyvin usein jää alakynteen äänestyksissä, niin nyt kun olen verrannut tätä muihin parlamentteihin, niin meillä on hyvin asiantuntevia keskusteluita täällä ollut ja olen sitä arvostanut. Eli on hyvä, että me käymme asiaa, asiallista keskustelua, mutta siitä huolimatta meillä on hyvä strategia hoitaa asiat. Ja arvostin kovasti sitä, minähän olen välillä myöskin muissa valiokunnissa ollut, Ja tämä puhdas asiallinen työ, siis äänestykset ja muut, ovat tässä valiokunnassa aina sujuneet erittäin hyvin. Käytännössä ei ole mitään kritiikin aihetta. Aina kaikissa valiokunnissa ei näin ole, eli tämä on kohteliaisuus. Ja erityiskohteliaisuus sitten tulkeille. Esimerkiksi liikenteen tyyppinen erityisala ei ole kovin helppo. Siihen liittyy erityissanastoa ja sitten eri kielillä nämä erilaiset sävyt ovat vaikeita löytää, eli suuri kiitos tulkeille ja myöskin sihteeristölle, joka on erittäin pätevästi tehnyt työtä tässä valiokunnassa. Itse en palaa tänne enää, mutta varmasti tapaatte minut vielä aktiivisena toimijana, ainakin jotkut teistä. Viime kerralla täällä oli Alpelta kaksi, nyt enää yksi. Varmaan seuraavassa parlamentissa ei enää ketään. Älkää unohtako Alppeja. Tasankoalueilla aina on helppo nähdä vuoristo liikenteen esteenä, mutta välillä varmaan lähetän teille kirjeitä jossa on juuri tämä toive. Ja ehkä välillä tulen käymään tänne toistamaan tätä toivettani, koska alpit ovat myöskin koetinkivi liikennepolitiikalle. Mikä siellä ei toimi, ei sitten toimi myöskään tasangoilla pitkän päälle. Eli pitäkää varanne. Minä aina välillä palaan tänne muistuttamaan teistä alpeista, koska Täällä ei varmaan sitten enää ole ketään, joka edustaisi Alppeja. Mutta ehkä näemme sitten laskettelu reisulla Tirolin alueella jossain. Ja jos te sinne tulette, niin voin antaa teille sitten ilmaisen laskettelutunnin. Mutta sydämestä kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja kaikkea hyvää niille, jotka ovat tehneet kanssamme yhteistyötä. Ja Brian, paljon onnea sinulle, kun nyt sitten vaihdat raiteelta veden päälle. Se on aika vaarallinen ala, mutta uskon, että sinä pärjäät siinä hyvin. Kaikkea hyvää! Well, thank, thank you all and uh, thank you for your kind... Kiitän teitä kaikkia, kiitän teitä ystävällisistä sanoistanne. Ja kuten sanoin, toivotan itse teille onnea menestystä. Tietenkään tämä ei olisi liikennevaliokunta, on se Brian Samson, jos en esittäisi myös pientä varoituksen sanaa komission suuntaan. Ja kun lopetan nyt tämän varoitukseni komissiolle, se liittyy siihen, mitä aikaisemmin on, eikä pitäkää nyt silmällä kilpailupääosastoa, koska jos he eivät saavat kätensä julkisen palvelun velvoitteeseen, niin silloin kyllä tulee paha jälki, joten pitäkää nyt ihmeessä heitä silmällä. Niin tässä käyn jälleen lopuksikin äh, tämän lempipääosastoni kimppuun hiukan, joten kiitoksia hyvät naiset ja herrat, siinä kaikki ja Tony Blairin sanoin, kun hän antoi viimeisen puheenvuoronsa, hän sanoi, it's all finished, kaikki on päättynyt.